tavoitteessa, että saamme uuden lakialoitteen, jos se menee läpi keskiviikon äänestyksessä. Kiitän. Grazie. La discussione. Kiitokset. Keskustelu on päättynyt. Äänestys on keskiviikkona kello 12. Minulla on muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin olen saanut Saksan viranomaiselta pyynnön poistaa parlamentaarinen eh, pidät, eh, immuniteetti Elmar Brokilta artiklan 6 mukaisesti kohta kaksi työjärjestyksessä. Ja tämä eh, pyyntö on toimitettu oikeusasioiden valiokunnalla, joka aiheesta on toimivaltainen. Puhemies on saanut sosiaalidemokraattiselta ryhmältä ja liberaaliryhmältä sekä riippumattomien sihteeristöltä paljon kyselyitä liittyen nimityksiin parlamentaarisissa valiokunnissa. Ja tämä nimiluettelo tullaan julkaisemaan tämän kokouksen pöytäkirjojen liitteissä. Nämä nimitykset on ratifioitu, mikäli niitä vastaan ei ole huomautettavaa päivän esityslistojen hyväksymisen jälkeen. Ja nyt sitten siirrymme minuutin puheenvuoroihin. Pyydän todellakin, että pitäisitte kiinni yhden minuutin puheajasta. Ensin puheenvuoro edustaja Nikulesku, minuutti doresc să îmi exprim îngrijorarea în legătură cu politizarea. minä haluaisin ilmaista huolestuneisuuteni äh, sen johdosta, että Romanian Schengen-alueeseen liittyminen on niin valtavasti politisoitu. Nyt ei pidä lähteä liittymis kriteereitä tässä sotkemaan oikeuslaitoksen uudistukseen. Romania on valmis, se on täyttänyt kaikki tekniset kriteerit ja niiden pohjaltahan arviointi tehdään. Romania ei ole mikään rikollisten vientimaa ja en hyväksy sitä, että myöskään Romanian romaaneja ulkomailla leimataan alkuperänsä vuoksi. Ja toivon, että ensi kevään äänestys olisi poliittinen äänestys, mutta että se pohjaisi kuitenkin oikeille, ähm, ei-populistisille ähm, tarkoitusperille. Grazie. La parola all'onore. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Koppa. Το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στη Λισαβόνα... Uusi strateginen dogma Natossa, joka hyväksyttiin Lissabonissa, osoittaa, että liitto on valmis uusille haasteille. Tärkeää on se, että tunnustetaan Naton sisäisten suhteiden yhtenäisyys, mutta että tämä liittyy myös Euroopan yhteisön turvallisuuteen. Sen on oltava avoin ja jokaisen jäsenen, jokaisen jäsentä kunnioittava organisaatio. On tärkeää löytää synergioita ja erityisesti siviilipuolella varottava tällaisia sivuraiteita. Tämä on tärkeää. On myös käytettävä varoja järkevästi ja tuottava yhteistyötä eri tahojen välillä yhteensovittamista ja tehokasta yhteistyötä, keskustelua. Minä toivon, että tästä asiasta käydään syvällinen keskustelu. La parola all'onorevole. Kiitokset sitten edustaja Bussoi. Mulțumesc, doamna președinte. În 28 noiembrie, în Republica Moldova, vor avea loc alegeri. Arvoisa puhemies, 28. päivä marraskuuta pidetään ennak... aikaistetut vaalit maassani. Ja ää, äh, nyt on muistettava, että hallitus on uudistanut kovasti maata ja lainsäädäntöä tehnyt paljon. Ja nyt ää, äh, pitää löytää tahtoa ää, äh, sitoutua Eurooppa Äh, tielle myöskin ja äh, uskon, että tätä kautta Moldavia voidaan myöskin äh, tukea ja toivon, että nuo tulevat vaalit myöskin ne sementoivat tämän maan demokraattisen tien ja että se muuttuu myöskin todella markkinatalousmaaksi ja että se piakkoin pääsee myöskin tähän eurooppalaisen perheeseen liittymään. Grazie, la parola all'onorevole Trianta Triantafilidis. Kiitokset. Minä haluaisin valittaa alueiden komitean ikävää käytöstä Kirinjakin alueen alueella, Kyproksen turkilaisten miehittämällä alueella. Tässä näyttelyssä näytetään esimerkiksi uskonnollisten muiden monumenttien tuhoa. Tavoitteena kyseisessä tuhossa on poistaa kaikki todistusaineet kreikkalaisuudesta ja kristinuskosta tältä alueelta. Tämä näyttely piti olla alueiden komitean puhemiehen avaama. Hän ei kuitenkaan ole voinut äh, avata näyttelyä, koska häntä turkkilaiset painostivat. Ja tässä puhutaan maan miehittämisestä. Vuonna 1974 myös kulttuuripääoma joutui miehityksen alle. Pyydämme, että tällainen käytös on täysin vastoin kaikkia sääntöjä. Bafton. Sitten seuraavaksi edustaja Bafton. Uh, thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Eh, Irlannin lunastus ei todennäköisesti ole viimeinen euroalueella. Vaikkakin eh, tässä on tämä kriini, niin sanotaan, että Irlannin eh, ongelma olisi hyvin erilainen kuin Kreikan koska kyse oli Ateenassa verotuksellisesta vastuuttomuudesta, niin Irlannissa on kysymys pankkitoimista. Portugalkaan ei ole vielä täysin ongelmissa. Se pyrkii pitämään päänsä pinnalla niin kuin Espanja. Mikä näillä mailla on yhteistä? Ne eivät sovellu yhteisen valuutaan käyttöön. Ne eivät osaa toimia taloudellisesti oikealla tavalla. Ja ne ovat sijoittaneet kaikki munat samaan koriin. Ja katsokaapa vaikka Sveitsiä. Se ö, käy kauppaa EUn kanssa, hoitaa ö, oman ö, taloutensa. Ja nyt näyttää siltä, että EU on viemässä koko ö, projektia ö, tuhoon. E, ja se, mitä Irlannin kriisi tulee maksamaan, tulee tyhjentämään koko EUn rahavarannon. Grazie. La parola all'onore. Kiitokset ja sitten Renauser. Ja, herzlichen Dank. <clears throat> Auch ich möchte einige Worte. Muutama sananen Irlannista. Tämä keltin tiikeri on nyt joutunut hoitokotiin. Ja tämän ongelman pohjalla on koko se rahajärjestelmä, millä tavalla rahoja käytetään yksityisiltä liikepankeilta on annettu rahaa, joka on johtanut spekulointiin ja inflaatioon ja siihen, että osapuolet ovat loppumetrellä sitten todella suurissa veloissa. Tämä on systeeminen ongelma, jota ei voida ratkaista sijoittamalla miljoonia pankkeihin eikä Irlannin budjetinkaan kautta. Me tarvitsemme uudenlaista rahoitusjärjestelmää. Rahoitusjärjestelmä on tuotava julkisiin käsiin ja silloin äh, me voimme julkisella tavalla toimia paljon kilpailevammalla tavalla vapailla markkinoilla. Tämä vaatii toki paljon rohkeutta tehdä tällaisia päätöksiä ja tätä rohkeutta ei varmaankaan löydy. Grazie, la pare... Sitten sitten eh, Tokish. Grazie, Mrs. woman. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat, hyvät edustajat, mielestäni Euroopan parlamentti ei voi pysyä hiljaa tästä yhdestä yhdeksännestä, Armenian kansanmurhasta, jonka Turkki on aiheuttanut. Päätös, joka on tehty Euroopan parlamentin, on muistettava ne puolitoista kaksi miljoonaa armenialaista, jotka teloitettiin Tämä on kansanmurha, aivan kuten holokausti tai mitä Neuvostoliitossa tapahtui tai Ottomanin imperiumin hajotessa kristinuskoisia vainottiin. 22 maassa on tunnustettu nämä teot, mutta herra Messerschmidt, ei ole hyväksynyt tätä tukea ja sen vuoksi vetoan puhemies Busekkiin, jotta hän varmistaa, että jäsenvaltiot Euroopan unionissa tunnustavat tämän kansanmurhan Armeniassa ja että se viedään rikostuomioistuimeen ja saadaan sitovaksi määräykseksi ennen kuin se maa voi liittyä EU-hun. La all'onorevole Blum. Ja seuraavaksi edustaja Blum. Kiitos puhemies. 90 nuorta, 18-29 romanialaista nuorta pitää Romanian tilanteen huonostumista todell- totuutena ja monet haluavat lähteä maasta palkkaleikkauksella hallitus vain pahentaa tilannetta. Nuoret, jotka ovat työskennelleet ja opiskelleet ulkomailla, eivät löydä työtä, vaikka heillä olisi tahtoa ja kykyä auttaa Romanian yhteiskunnan rakentamisessa. Mielestäni Bukarestin hallituksen pitäisi nyt luoda työpaikkoja, että nuoret saisivat työkokemusta on hyvin tärkeää, että Romanian äh, opiskelijajärjestöjä tuetaan. Grazie. La parola all'onorevole Bilbao. Seuraavaksi edustaja Bilbao. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Intian valtamerellä seilaavat kalastusalukset ovat kärsineet merirosvouksesta ja äh, aivan taannoin äh, useammat laivat ovat todella joutuneet näiden huokkaustyökäysten kohteeksi ja äh, siellä merirosvot käyttävät entistä parempia aluksia hyökkäyksen toteuttamiseksi. Nämä alukset ovat hyvin haavoittavaisia ja kukaan ei niitä millään lailla näitä ähm, merirosven aluksia pysty havaitsemaan sieltä, ja äh, eikä voida tiedä, kuinka tällaisiin hälytyksiin, joita saadaan edes vastattaisiin. Äh, viime vuoden marraskuussa tätä asiaa tällä parlamentissa tutkittiin, ja nyt tarvitaan lisää toimijoita Atlantan äh, toteuttamiseksi ja enemmän myöskin naapurimaita näiden merirosvojen toimien estämiseksi. Ähm, monet äh, maat ovat allekirjoittaneet sopimuksia, mutta nyt äh, tällä alueella kalastaminen on todella mahdotonta tämän toiminnan vuoksi. Grazie. La parola all'onorevole Rossi. Sitten edustaja Rossi. Presidente, voglio denunciare al Parlamento quanto successo relativa. Haluan ottaa esiin sen, mitä tapahtui aivan hiljattain erässä tällaisessa näyttelyssä, jonka tarpeen tarkoituksena oli parantaa kulttuuriarvoja Kyproksella. Kysymys oli alueiden komitean tilaisuudesta. 17. Marraskuuta, lokakuuta oli tarkoitus olla vihkiäiset, mutta AK puheenjohtaja joutui keskeyttämään koko näyttelyn sen vuoksi, että äh, teoksissa oli äh, tekstejä, jotka äh, eivät vastanneet sitä, mitä oli sovittu. Lisäksi tämän esittelyn kuraattori pyysi, että otettaisiin pois sellaiset käsitteet, jotka liittyvät turkkilaisten miehitykseen ja invaasioon. Minä otin näitä johtajan yhteyttä useaan kertaan, mutta kukaan ei halunnut puhua kanssani. Ja pari päivää tämän jälkeen näyttely avattiin uudelleen. Minusta se, mitä tavattiin, mitä tapahtui, oli vakavaa ja se vahingoitti maan oikeuksia. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. și domnilor, din păcate România a devenit frontiera sălbatică a Europei. A fost rău cu dictatura comunistă, dar e infinit mai rău cu dictatura... Kommunistiaikana oli todella äh, vaikeata, mutta nykyisin maassamme toimii mafia, joka on vielä äh, vaikeampi ongelma ja äh, korruptio lisää ongelman vaikeutta. Tuhansia murhia on jäänyt Romaniassa viime vuosien aikana selvittämättä ja paikallinen mafia nauttii esimerkiksi poliisin suojeluksesta ja poliisi suojelee kaikkia muitakin pahantekijöitä. Nyt Itä-Euroopan kansat joutuvat kärsimään vuonna 90 Rakula herätettiin ja nyt emme tiedä kuinka pääsisimme hänestä uudelleen eroon. Grazie. La parola all'onorevole Kumutsakos. Ja sitten seuraava puhuja. Kiitos puhemies Viime aikoina musta pilvi on levinnyt Euroopan ylle. Näemme yhä enemmän äärioikeistolaispuolueita nousemassa valtaan. Tämä on liike, joka on todettu monissa maissa, myös jopa Ruotsissa. Talouskriisi on ennen näkemätön ja tässä on sellainen sekoitus asioita, joka johtaa ääriliikkeisiin vaikea ongelma ratkaistavaksi. Sen vuoksi äärioikeistolaispuolueet Euroopassa, niihin on kiinnitettävä todella huomiomme. Meidän on hajotettava tämä musta pilvi ennen kuin se johtaa todelliseen myrskyyn, jotta voimme torjua näitä konkreettisia ongelmia. Maahanmuutto-ongelmat, jotka ovat niin suuria, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät pysty niihin vastaamaan. Meillä on oltava uusia kunnianhimoisia aloitteita ja vastustettava mukalaisvihaa Euroopassa. Honorable Kelly. I'm well aware that the eyes of Europe are on my country's economic woes right now. Olen tie- tietoinen siitä, että kaikki huomio kiinnittyy niin nyt. Tämä liittyy bisneseliitin häikäilemättömään toimintaan ja heidät on vietävä vastuuseen. Kriisi johtuu myös löyhästä pankkisektorin sääntelystä. Viime heinäkuussa pankkien stressitestit olivat sellaisia, että komissio allekirjoitti mielissään näiden pankkien stressitestit. Olen tosi vihainen siitä, että maani on nyt joutunut tähän pisteeseen ja olen iloinen siitä solidaarisuudesta, jota muut maat nyt osoit, antavat meille, jotta vakautamme taloutemme. Kuitenkin uskon, että me olemme nyt risteyksessä suhteessa Euroopan unionin tulevaisuuteen. Irlanti on suvereeni valtio ja mikä tahansa sanelu veropolitiikkaan Irlannin suuntaan on vaarallinen askel siihen suuntaan, että kun puhutaan sitten vastaavista askeleista muissa pienissä jäsenvaltioissa. Kiitos. All'onorevole Harkin. Ja sitten edustaja Thank you, Madam President. I too want to speak about... Kiitos eh, puhemies. Minä haluan myös puhua talouskriisistä, mutta eri näkökulmasta. Me kuulimme Trisheitä ja Olli Reeniä täällä tänään ja he puhuivat eh, eh, fiskaalisesta oikeudesta ja siitä, millä tavalla toimitaan. Jos me nyt eh, katsomme sitä, mitä eurobarometrin tutkimuksesta julkaistiin tänään. Tässä kysyttiin yli 27 000 kansalaiselta EU-ssa ja tuhannelta kansalaiselta Irlannissa heidän näkemyksiään siitä, millä tavalla pääsemme eteenpäin kriisistä. Jos me katselemme kahta asiaa. Yksi kysymys oli se, että kansalaisten piti laittaa järjestykseen, millä tavalla pääsemme kriisistä eteenpäin. 29 prosenttia kansalaisista ja yksi kolmasosa Irlannin kansalaisista pitivät kaikkein tärkeimpänä sitä, että vähennetään julkisia kuluja. Ja 27 prosenttia irlantilaista piti tärkeänä sitä, että tuetaan taloutta ennen kaikkea. Ja toiseksi kysymys, joka liittyy poliittisiin prioriteetteihin, osoitti, että yli 50 prosenttia sekä EUn että Irlannin kansalaisista oli sitä mieltä, että meidän tulisi hoitaa ensin köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen, joten tässä on hyvin selkeä näkemys ja minusta EU ei vastaa kansalaisten huolenaiheisiin hyvällä tavalla. Kiitos. Sitten seuraava edustaja. Uh, thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Huomenna on neljäs vuosipäivä, kun muistelemme Lontoossa kuollutta Aleksander Litvinenkoa, joka kuoli Venäjän äh, valtion terrorismin uhrina ja kolme epäiltyä. Äh, Andrei Lugavoi, Dimitri Kukovton ja äh, Sokolenko ovat edelleen Venäjällä vapaina, mutta herra Nenkon äh, tapaus on kuitenkin tunnustettu oikeudessa ja nyt syyttäjä ei toimi tavanomaisella tavalla, kun kysymys on väkivaltaisesta kuolemasta. Tässä yhteydessä haluaisin nyt vedota brittiviranomaisiin, että se mahdollisimman nopeasti pyrkisi siihen, että tämä asia todella selvitettäisiin ja että todella myöskin nämä syylliset löydettäisiin. Herra Litvinenko oli Britannian kansalainen. Hänet murhattiin Britannian maaperällä ja hänen perheellään on todella oikeus odottaa tämän kaltaista aseellista menettelyä. All'onorevole Zaborska. Sitten Zaborska. Grazie, signora presidenta, kollegina kollegovia. Kiitos puhemies. Viikko sitten komissio julkaisi mietintönsä Balkanin valtioiden liittymisestä. Ei ole oikeudenmukaista esittää ehtoja valtioille ennen kuin neuvottelut alkavat ja että neuvotteluja ei päästä aloittaa. Miksi Makedonia ei kohdella tasavertaisesti? Se on saavuttanut hyviä tuloksia. Yli 80 prosenttia nuorisosta menee yliopistoon opiskelemaan. Lapset alkavat opiskelemaan englantia jo kuusi-vuotiaina. Komission Raportissa mainitaan edistymisen, edistyminen korruption torjunnassa, vakaa hallinto sekä hyvä poliittinen vuoropuhelu. Makedonia täytti kaikki Kööpenhaminan kriteerit. Se tarvitsee mahdollisuuden liittyä EU:hun. Meidän on avattava neuvotteluprosessin aikana vielä nämä loput kysymykset. Muuten kansalaisten luottamus murenee EU-hun. Greiler. Sitten jostain Greiler. madame la présidente. Conséquence... Kiitos. Cameronin hallituksen tiukkuuspolitiikan pohjalta äh, ei enää pystytä äh, toteuttamaan äh, Englannin kanalin äh, valvontaa, mikä on ikävä uutinen. Äh, tällä brittiviranomaisten päätöksellä voi olla alueen äh, laivaliikenteelle ja rahtiliikenteelle vakavia seurauksia. Siellä on tapahtunut jo useita vakavia sattumuksia tämän vuoden aikana ja vain pelastus toimet, jotka on toteutettu nopeasti, ovat estäneet suuret onnettomuudet. EUn pitäisi toimia julkisten viranomaisten pitäisi todella tässä toimia, eikä millään lailla tällaista yksityistä kuljetustoimintaa pitäisi alueella sallia, vaan nyt todella tarvitaan integroitua meriturvallisuuspolitiikkaa. La parola all'onorevole. Kiitos. Sitten Uitsas, olkaa hyvä. Grazie, presidente voglio portare a conoscenza dei colleghi dei cittadini delle associazioni. kiitokset minä haluaisin tuoda esille yhden asian meillä on nimittäin kirjallinen julkilausuma 86 jota pidetään äh, jossa vettä pidetään perustarpeena ja turvallinen vedensaanti on välttämätöntä Nämä ovat samoja periaatteita, jotka johtivat tuhannet italialaiset allekirjoittamaan tai äänestämään kansanäänestyksessä, että vesi on todella julkinen hyödyke. Tämä on taisto, johon kaikkien on ryhdyttävä. Tämä julkilausuma on sellainen, että sen kai, se, se, sitä ovat tukeneet kaikki eri poliittiset ryhmittymät ja se on, se on saanut myös aikaan konsensuksen parlamentissa kokonaisuudessaan. Tavoitteena on saada allekirjoitukset ainakin puolelta Euroopan parlamentin edustajista ja näin julkilausumasta tulisi Euroopan parlamentin virallinen kanta. Se on oikeus Macovei. Loc alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova. Piakkoin pidetään aikaistetut vaalit voimien edistys todella on osoitus siitä, että viime vuosien edistys todella on tosi seikka ja että Moldovan kansa etenee. Meidän on tuettava näitä vaaleja. Näiden sunnuntaisten vaalien on oltava kunnolliset vapaat vaalit ja vuoden 2009 väkivaltaisuudet eivät saa toistua. Demokratiat eivät voi nousta valtaan pelon kautta tai vaalipetosten kautta. Nyt Moldova, moldovalaiset äänestävät noissa vaaleissa. Ja meidän täytyy vain motivoida heitä ja osoittaa solidaarisuutemme heille. All'onorevole Grandes. Edustaja Grandes. Recientemente fui asaltado. Äskettäin Bagdadissa äh, äh, räjäytettiin kirkko ja äh, useita lapsia ja naisia kuoli tässä Al-Qaidan toteuttamassa iskussa. Tämä on todella kulminaatio piste sille, kuinka muslimimaissa kristittyjä vainotaan. Näin on tapahtunut Marokossa, Turkissa ja äh, tammikuussa kuusi äh, kristittyä murhattiin Kairossa. Äh, tässä nyt länsimaisten demokraatioiden pitäisi toimia. Puhemies Busek on jo tästä antanut julkilausuman ja Lady Ashtonin äh, kanssa asiasta on puhuttu vain terroristitekona, mutta nyt on muistettava, että kristityt ovat joutuneet tässä hirveiden ähm, toimien kohteeksi ja äh, millä lailla tässä Zapateron julkistama äh, sivilisaatioiden allianssi ei ole toiminut, vaan kysymys on ollut ihan selkeästään pelkoruudesta. haluaisin muistaa näitä henkilöitä, jotka ovat puhuneet vapaan Euroopan puolesta, mutta jotka on julkeasti murhattu. Grazie, la parola all'onorevole Jotova. Ja sitten Jotova. Благодаря, госпожо председател. Образованието и науката са основна приоритетна цел. Kiitos, puhemies. Koulutus on 2020 strategian painopiste ja me olemme vastuussa tämän strategian toimeenpanosta. Bulgarian hallitus harjoittaa kuitenkin Eurooppa vastaista politiikkaa. Tutkimuspolitiikkaa ei tueta. Vain 0,6 prosenttia budjetistamme menee tieteelliseen tutkimukseen – Bulgarian tiedeyhteisö hajaantuu. Tämä on kuitenkin instituutio, joka on ollut elossa vuosi tuhansia, vuosisatoja ja sen asema on tunnustettu koko maailman laajuisesti. Bulgarian hallituksen täytyisi löytää jonkinlainen tie ulos kriisistä – ja nyt se uhkaa likvidoida koko kansallisen koulutusjärjestelmämme ja bulgarialaisen kulttuurin. Se olisi otettava nyt Euroopan huomioon. Sitten on Hornstein. Pani przewodnicząca, chciałabym zwrócić uwagę na prowadzone przez Komisję Europejską. Kiitos. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, mitä Euroopan komissio tekee. Eli se ei konsultoi tarpeeksi, mitä tulee julkisiin töihin. Ei ole selvää, kenelle ne kuuluvat. Minä järjestin aiheesta viime viikolla kuulemisen ja kävi ilmi, että on hyvin paljon kysymyksiä siitä, keitä tämä direktiivi koskee. Ja komissio eh, kieltäytyy ryhtymästä konsultointeihin etupiirien pitäisi tietää, mihinkä suuntaan komissio työskentelee. 40 prosenttia eurooppalaisista julkisista teoksista ovat teoksia, joissa ei ole ketään selkeää kirjailijaa. Aikaa olisi vielä konsultoida ennen direktiivin voimaanastumista tekijänoikeuksista ja tämä aika meidän tulisi hyödyntää. Grazie. La parola all'onorevole Grote. Ja sitten edustaja Grote. Yritysten täytyy voida olla demokratia, se on tärkeää työrauhan kannalta. Noin kuukauden verran nyt eräässä yrityksessä on taisteltu näiden oikeuksien puolesta. On puhuttu työehtosopimuksen ja tarkisopimusten puolesta. Ikävä kyllä yrityksen johto täysin keskustelee, neuvottele, kieltäytyy neuvottelemasta Metalliliiton ja työpaikkaneuvoston kanssa. Työntekijöitä on painostettu ja minä vetoan herra Filipoviin tämän yrityksen yrityksen johtaja, lähtekää, palatkaa neuvottelupöytään. Se, että siellä on mielivaltaisia irtisanomisia, johtaa sosiaaliseen levottomuuteen ja tämä heikentää eurooppalaista demokratiaa. Grazie. La parola all'onorevole Preda. Edustaja Preda. Euh, Merci infiniment. Deux mots sur les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. sanaa euh, vaaleista, koska äh, olen siellä äh, vaaleja valvovan äh, tarkkailudelegaation johtaja. Me olemme siellä käyneet siis tarkkailemassa ja ensimmäinen kierros meni aika hyvin. Ei paljon ollut väkivaltaisuuksia eikä myöskään petoksia. Äh, tulokset hiukan viivästyivät, mutta oikeastaan mitään suuria äh, ongelmia ei ollut sitten toisella äh, kierroksella. Ensi sunnuntaina tilanne ehkä vähän kuumenee, koska kampanjointi on käynyt aggressiivisemmaksi ja se on kohdistunut myöskin tarkkailijoihin jollakin tavalla. Joskus tarkkailijoita estetään tekemästä työtään ja seuraamasta kampanjan valmistelua. Nyt on saatava rauha takaisin mieliin, jotta voitaisiin todella tämä vaali toteuttaa rauhanomaisesti ja suojella myöskin tarkkailijoita ainakin tuohon sunnuntaihin saakka, tietysti se sunnuntain jälkeenkin. Grazie. Ora l'ordine del giorno reca la relazione. Kiitos. Olemme päässeet eteenpäin esityslistalla. Seuraavaksi esi- äh, on Ivo Beletin mietintö julkisen yleisradiotoiminnan digitaaliaika kaksoisjärjestelmän tulevaisuus.